annunciato all'inizio. Kuten keskustelun alussa, keskustelun, joka juuri päättyi, todettiin valitettavasti kollegamme Jens Nilsson menehtyi ennenaikaisesti. Hän menehtyi tänä aamuna Ruotsissa lyhyen sairauden jälkeen. Nilsson valittiin parlamenttiin ensimmäistä kertaa vuonna 2011 ja valittiin uudelleen 2014 SD-ryhmään Ruotsin sosiaalidemokraatin riveistä. Hän kuului liikennevaliokuntaan, aluekehitysvaliokuntaan ja valtuuskuntaan, joka käsitteli valko suhteita. Ja hän innokkaasti ja tehokkaasti hoiti parlamentaarista tehtävänsä. Hän teki väsymätöntä työtä oikeudenmukaista sosiaalista Eurooppaa edistääkseen. Tämä oli hänen elämäntyönsä. Kaikkien nimissä haluan todella lämpimästi nyt ajatella, muistaa hänen vaimoaan, tytärtään ja osoittaa surun hänen kollegoilleen, sd ryhmälle ja kaikille niille, jotka hänet tunsivat ja jotka häntä arvostivat. Nyt pyydän, että kanssani pietätte minuutin hiljaisuuden Jens Nilssonin muistoksi. Prego, Thank you very much, uh, Mr. Kiitos puhemies. Minä puhun SED-ryhmän puolesta, johon Jens Nielsen kuului pari sanaa. Jens Nilsson kuului ensinnäkin kiitos kaikille Euroopan parlamentin jäsenille tästä osoituksesta ja minuutin hiljaisesta hetkestä. Me SD-ryhmä haluaisimme muistutella häntä erittäin hienona miehenä, sitoutunut mies eurooppalaisen hankkeeseen. Hän oli joku, joka myös pystyi saman yhteyden kaikkiin ihmisiin kentällä. Hän oli myös sosiaalisessa talouskysymyksessä johtavassa roolissa Jens Nilsson. Tulemme aina muistamaan sinut tuon henkilönä suurella ystävyydellä. Kiitos. Honorable Fox, prego. Edustaja Fox. Mr. President. Herra puhemies, Viime viikolla Salisburyssa omassa vaalipiirissäni mies ja hänen tyttärensä myrkytettiin hermomyrkyllä ja poliisi, joka tuli tähän paikalle, kärsi myös näistä myrkytysoireista. Pääministeri ilmoitti viime viikolla, että Venäjä on todennäköisesti vastuussa näistä toimista, joko suorana valtiollisena salamurhayrityksenä tai niin, että oli antanut tätä Äh, kammottavaa ainetta muiden käsiin. Me odotamme tässä selityksiä Moskovasta. Tämän täytyy nyt olla herätys meille kaikille. Meitä länsimaissa koetellaan Krimin liittäminen Venäjään, verkkohyökkäykset Viroa kohtaan ja tämä myrkytystapaus Salisburyssä osoittavat nyt, että tässä on taustalla jokin kaava ja meidän täytyy suhtautua tähän hyvin yhtenäisesti. Kiitos. L'applauso della plenaria. Täysistunnon aplodit puhuvat omaa kieltään. Wolf. Thank you. Kiitos puhemies. Niin. Tässä pitäisi muistaa parlamentin jäsenten käytettävissä säännöt tänä aamuna, kun keskusteltiin EUn ja UKn suhteista. Erässä parlamentin jäsen herra Alan Smith Skotlannista enoiketetusti käytti sananmuotoja, jolla kritisoi minunlaisia Brexitin kannattajia, mutta hän käytti yhtä tiettyä sanaa tuossa kritiikissä, joka minusta teidän puhemiena pitäisi tunnustaa hyvin katsottavaksi ja se vaatisi anteeksi, että hän puhui, käytti termiä shyster. Kuten tiedätte, se on johdettu saksan sanasta joku, joka ulostaa, mutta sillä kuvalla on myös meitä, joilla on juutalaista alkuperää tai juutalaisia sukulaisia, kuten minulla shyster sana käytetään kritisoimaan juutalaisia säännöllisesti. Siitä, sitä, heitä kuvaillaan epärehelliseksi ja epäkuntoutuksi. Herra Smith ei varmaankaan saanut käyttää tuota sanaa tuossa yhteydessä, mutta kun hän nyt tunnusti tuon, hän pitäisi pyytää anteeksi. Teidän pitäisi pyytää häneltä tuota anteeksi, anteeksi pyyntöä. Kiitos. No aveți nicio ca președinte. ¿eh? Onorevole Smith, volea dire qualcosa? Smith, halusitteko sanoa jotakin? I certainly would, President. Um, niin, kyllä haluan tähän reagoida. Niin jos ette tunne tätä englanninkielistä sanaa shyster, niin katsokaapa se sanakirjasta. Collinsin sanakirjassa sanotaan shyster, monikossa shysters. Jos lakimieheen tai poliitikkoon viittaa tällä termillä, silloin sanoo, että hän on moraaliton tai epärehellinen, toimii epäeettisesti. Tässä ei puhuta lainkaan juutalaisista, enkä minäkään tarkoittanut todellakaan viitata tässä juutalaisiin, ja tämä on nyt aivan naurettavaa viitata tällaiseen. Kiellän, että tarkoitin tällaista, ja tähän on ihan turha tuhlata tämän enempää aikaa. No, disonesto e immorale non si può dire a nessuno. Moraaliton tai epärehellinen, näin ei voi sanoa kenellekään. Mutta jos ette aikonutkaan sanoa, niin ehkä teitä ymmärrettiin väärin, mutta tämä riittänee selvennykseksi, mutta ei täällä nyt voi puhua toisesta kollegasta tällä tavoin. Dartmouth. Honorable Dartmouth. Uh, thank you, Mr. Kiitos puhemies, että saan käyttää puheenvuoron. 11 kohta 3 artikla. 11 kohta 3 artikla. Ja kävisin läpi nyt työjärjestystä jäsenten käytöksessä. Pitää kunnioittaa toisiaan ja herra Smith No hän kommentoi äsken asiaa, mutta faktaa on, että hän rikkoi näitä arvoja ja periaatteita, jotka olivat eurovarmentissa, josta meillä oli nyt esimerkiksi kun herra Fox esitti kommentissa aikaisemmin. Kuitenkin puhemiehen pitää nyt nuhdella Smithia. Honorable Boylan. Boylan. Uh, thank you, President. I'd like to bring Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiinnittää parlamentin huomion erääseen henkilöön, joka on täällä paikalla ja joulukuussa äänestimme hänen vapauttamisekseen vuonna 2015 siis ja on hienoa, että Frima on, ei vaan että tämä henkilö on nyt täällä vapaana miehenä. Thank you very much, Mrs. Boylan. Thank you. Kiitoksia kovasti, edustaja Boylan. Vielä Coburn ja sitten siirrymme äänestämään. No, olkaa hyvä. Uh, very briefly, Mr. President. Hyvin lyhyesti puhemies. En yleensä järkyty mistään, mutta... <clears throat> Uh, Mr. Mrs. Edustaja Smith on poliittisen korrektiuden mestari. Jos joku sanoisi poliittisesti epäkorrektisti jotain, niin hän jahtaa sitä helvetin porteille. Yleensä en ole huolissani näistä asioista, mutta tässä tapauksessa hän nyt on ampunut yli, hänen pitäisi pyytää anteeksi. Hän ei nyt tee tässä mitään hyvää itselleen tai poliittiselle puolueelleen. No niin, tiedämme, että saatte puhua varsin eloisastikin, tämän me tiedämme. Mutta uskon, että loppujen lopuksi se mitä sanottiin tai tämän tietyn termin käyttämisen aikomus oli poliittista kritiikkiä eikä loukkaus kollegaa kohtaan. Tulkitsin tämän poliittiseksi kritiikiksi, kritiikiksi enkä usko, että tässä haluttiin poliittisesti tai muista syistä loukata, vaan tätä pitäisi todella tulkita poliittisena kritiikkinä. Uskon, että oli vain kyse tästä. Nyt sitten äänestyksiin.